Adamları veriyorlar sonra bir dakika kendine. Η κατανόηση του ήρεμου. Η κατανόηση του ήρεμου. Ja, maar no, dan moet op het moment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

presidente de Timor-Leste. Welcome to the European... Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, herra presidentti. Tervetuloa jälleen 18 vuoden jälkeen.